to start. We have just... No niin, no niin, meillä on enää tunti aikaa, tai oikeastaan vähemmän kuin tunti aikaa, joten aloitetaanpa. Kyse tämän tärkeästä keskustelusta. Pitkän hartaasti odotetusta keskustelusta. Nyt meillä vihdoinkin on tilaisuus tämä keskustelu käydä. Nyt on toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Dombrovskisin ja myöskin komissaari Moskovitsin Voimme keskustella nyt heidän kanssaan ja siitä, missä nyt mennään kuluvana maaliskuussa sen paketin osalta, joka julkaistiin 6. joulukuuta. Aiheena on Euroopan talousjärjestön syventäminen. Tietystikin myöskin se, mitä tällä välillä on tapahtunut, meitä kiinnostaa. Nyt innolla odotamme, mitä te aiotte meille sanoa toukokuussa käsittääkseni paketin kakkososa saadaan. Ja Eurooppa-neuvosto tulee kesäkuussa asiaa käsittelemään. Toivon mukaan silloin ei pelkästään lykätä asiaa seuraavaan kokoukseen, vaan pikemminkin komissio ottaa vastuuta asian eteenpäin viimeisestä. Nyt ollaan ratkaisuessa vaiheessa te olette ehdottanut joukon erittäin merkittäviä asioita, varsinkin kun on kyse vakausmekanismista ja vakaussopimuksesta, koordinoinnista, lähentämisestä. Jotakin tärkeitä tiedonantoja myöskin on saatu emun tulevaisuudesta ja kohdennettuja muutoksia. Täsmäisiä muutoksia on tehty yhteisiä sääntöjä koskevan asetuksen ja rakenne uudistusten tukiohjelmaan myöskin. Kyse on ikään kuin pilottihankkeesta. Santa ei osviittaa siitä, minkälainen rooli voisi olla tulevilla uudistuksilla, mihin suuntaan ollaan uudistuksia viemässä. Mutta kuten kaikki tiedämme, jotain tästä vielä puuttuu. Valiokunta on etunenässä ollut puhumassa rahoituskapatisesta ja makrotaloudesta vakautusvälineestä Ja se, mitä nyt erotetaan, on erittäin keskeistä. Ja nyt ollaan maaliskuussa, joten on ihan järkevää mielekästä nyt kommentoida joulukuun pakettia ja katsoa myöskin, mikä tilanne sen suhteen tällä hetkellä vallitsee ja mi- mitä tulevan pitää. Mitä se pakettiin tulee? Voin esittää vain poliittisen huomion tässä yhteydessä saman huomioon, jonka usein esitän, kun me puhumme tästä samaisesta aiheesta, eli sen, että parlamentti on yhtenäinen, se on voimakkaasti sitoutunut tukemaan oikeudesta perustaa, jota komissio ehdottaa sitä sen suhteen, että vakausmekanismi tehdään eurooppalainen vakuusvaluuttarahasto artikla 352 ja mitä neuvoston puolella tapahtuu ja euroryhmässä. Meillä ei ole vielä virallisesti toimitettu tätä lakiehdotusta. Ehdotusta ollaan sorvattu, mutta me emme saaneet siitä mitään tietoa vielä. Käsittääkseni sen ovat sanoneet, että ensin halutaan keskustella sisällöstä ja sitten toimielimellisestä kehyksestä, mutta eivät nämä kaksi asiaa ole erillään toisistaan. Nyt on aika saada selkoa siihen, Onko tämä jotain fiktiota vai todellisuutta? Tämä oikeusperusta kysymys. Ja tämä on erittäin tärkeä seikka, ei pelkästään instituutioista syistä, koska kuten sanoin, me emme ole se osapuoli, joka haluaa unohtaa sen tosiaan sen, että jäsenvaltiot rahoittavat tämän välineen. Ei nyt ole kyse siitä, että meillä olisi suoraan mahdollisuus vaikuttaa sen käyttöön. Tunnustamme, että että komissio sitä seitsemän niin kuin Euroopan investointipankkikin, mutta tämä olisi erittäin tärkeä ei pelkästään investoinnin johdonmukaisuuden kannalta, vaan myöskin siltä kannalta, että tästä saattaa syntyä hyväkin juttu, mikäli tämä elin liitetään oikeudelliseen kehykseen, koska tämä vakauttava funktio silloin vahvistuisi. Muuten meidän täytyy siirtää suuri määrä rahaa budjetissa paikasta toiseen. En usko, miten tämä, että tämä uusi funktio voitaisiin yhdistää aiempiin funktioihin. Silloin tämä korjaus tai parannus tästä nollautuisi, kun otetaan huomioon, että kohesiopolitiikasta muusta joutuisiin vähentämään rahaa. Tämä on erittäin tärkeä asia meillä. Siksi pyytäisin, että komissio ilmaisisi kantansa tähänkin seikkaan. Mutta olen nyt jo puhunut aivan liikaa itse ja annan nyt puheenvuoron teille. Ensin Valdis Dombrovskis, ole hyvä. Uh, Mr. Chair, honor... Kiitos puheenjohtaja, arvon jäsenet. Kiitoksia saamastani kutsusta tulla kokoukseenne tänään. Sen jälkeen kun viisi puheenjohtajaa antoivat oman kertomuksensa, komissio laati pohdintapaperi, joka liittyy emun syventymiseen. Siitä on käyty pitkäistä keskustelua parlamentissa, mutta myöskin neuvoston puolella. Näiden keskustelujen pohjalta esittelimme sitten paketin viime vuoden joulukuussa. Minun on nyt ilo keskustella tästä asiasta teidän kanssanne. Imun syventäminen ei ole itse tarkoitus, vaan pikemminkin keino, jolla saadaan kasvaa työllisyyttä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja rahoitusvakautta. Ohjenuorana komission puolella on selkeä yhtenäisyys, tehokkuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus. Aina kun mahdollista, EMU, EMU loppuun saattaminen täytyy olla asia, johon kaikki jäsenvaltiot pääsevät mukaan. Meidän täytyy tehokkaammin pystyä käyttämään resursseja, noudattaa vastuuta ja solidarisuutta ja riskin jakoa. Näiden kaikkien täytyy kulkea käsin kädessä. Lisäksi tarvitaan suurempi poliittinen vastuu, vastuunotto ja avoimuus ja parempaa vuoropuolella Euroopan ja parlamentin, kansallisen parlamentin työmarkkinaosapuolten ja koko yhteiskunnan kanssa. Ja kun puhutaan tarvisista kontekstista. Euroopassa on parasta kasvua nyt meneillään vuosikymmenen. Investoinnit ovat kasvussa, työttömyys on ennätysmatalalla tai työllisyys on ennätyskorkealla, työttömyys on miltei sama tasoa kuin ennen kriisiä niiden ihmisten osa, jotka ovat joutumassa köyhyyteen, on nyt tullut samalle tasolle kuin ennen kriisiä. Rahoituspuolella tilanne kohenee ja pankkisektori on nyt paremmin pääomitettu, joten meidän täytyy käyttää tätä myönteistä ympäristöä hyväksi, että voimme vahvistaa taloudellista pohjaa ja luoda tällaisia finanssipoliittisia puskureita ja parantaa häiriönsietokykyä ja lähentämistä. Tämä tarkoittaa rakenneuudistuksia, joita pankkiunin saatetaan loppuun ja pääomamarkkinaunina kehitetään. Tämä on pohja vahvalle talous- ja rahaliitolle ja hyvän, hyvin toimivalle taloudelle, joka luo työpaikkoja ja hyvinvointia. Vuoden 2011 jälkeen jäsenvaltiot ovat ainakin jonkinlaista edistystä saaneet aikaan – kun on suosituksista. Kysymys kuuluu, kuinka voimme auttaa jäsenvaltiota toimimaan vielä paremmin. Komissio valmistelee välinettä, joka auttaisi jäsenvaltioita ja antaisi niille lisäkannustimia, te, teke, joten tekisivät parempia sitoumuksia ja tekisivät työnsä vielä paremmin. Lainsäädäntö tulee tästä tuosta toukokuussa, mutta tämä lähestymistapa on nyt jo pilottivaiheessa. Se tarjoaa jäsenvaltioille mahdollisuuden hyödyntää sitä. Tämä on todellakin vaihtoehto suoritusvarauksesta, joka on rakenne- ja investointirahastossa, jäsenvaltiot voivat saada jo mahdollisuuden saada tukea erityisestikin regivaliokunnassa asiaa on työstetty, mutta uskomme, että tämä on tärkeä asia vietäväksi eteenpäin myöskin teidän puolellanne. Toinen seikka, aiomme lisätä rakenneuudistusten tukiohjelman talousarviota vuoteen 2020. Tämä ohjelma tarjoaa jäsenvaltioille pyynnöstä teknistä tukea, jotta voidaan suunnitella ja pistää täytäntöön kasvua edistäviä uudistuksia. Kysyntä on erittäin suurta. Vuoden 2018 budjetista vain yksi viides osa hakemuksista saatiin hyväksytyksi jäsenvaltioissa koska kysyntä oli niin paljon. Uskon vakaasti, että mikä halutaan vaurastua, Euroopan täytyy olla avoin ja kaikki mukaan ottava. Aiemmin on nähty, kuinka terveysalan esimerkiksi on pyritty saamaan aikaan lähentymistä. Me tuemme jäsenvaltioita, jotka haluavat olla mukaan tähän työhön. Komissio ehdottaa, että pyynnöstä jäsenvaltiot voisivat tukea uudistusten aikaansaamiseksi, joka valmistaisivat maita jäsenyyteen ja ne voisivat vaurastua tätä kautta. Lisäksi voidaan rakenne uudistuneen tukiohjelman kautta saada tukea ja vuonna 2020 jälkeen ehdotetaan, että olisi lähentymisfasiliteetti, lähentymisväline, jota tullaan myöskin ehdottamaan toukokuussa. Suuret talouden shokit eivät ole täysin poissuljettuja koskaan, siksi vahva kriisinhallinta välineistö on tarpeen. Täytyy lisätä yksityistä riskinjakoa Tämä on välitön prioriteetti. Yksityistä jakoa saadaan aikaan. Ja sitten voidaan saada aikaan, niin meidän täytyy tavarten saattaa päätökseen pääomaunioni ja pankkiunioni. Mitä pankkiunionin tulee, Kaksi tärkeintä kiireisintä askelta sen suhteen on tällä hetkellä teidän käsittelyssä. Me luotamme Simonin ja Delangen ja Högmarkin ja varjoesittelyihin, että he nopeasti veisivät parlamentin kannat läpi, kun on pankkien riskien antamispaketista ja talletussuojajärjestelmästä. Mikäli näissä ei saada edistystä aikaan, tämä jättää euroalueen alttiiksi suuremmille kriisille. Tämän haitaksi kaikille ehdotukset, joita teimme hiljattain myöskin järjestämättömien lainojen suhteen, voivat myöskin auttaa tässä pyrkimyksessä vähentää pankkisektorilla koituvia riskejä. Mikäli vir- se, että virillä olevat asiat saada hyväksyttyä, on ovat erittäin tärkeitä pääomamarkkinoiden kannalta. Ensinnäkin parlamentin kanteeko nyt Euroopan laajuiseen euroeläketuotteisiin, PEP-tuotteisiin. Sofine Felt ja varjoesittelijä, että Toivottavasti tämä saa työntää päätöksen vielä ennen kesä. Euroopan valvontaviranomaisten puolella uudistukset on niin ikään tärkeitä rakentavia kompromisseja odotamme teiltä tässäkin suhteessa, koska markkinoilta ei voida odottaa sitä, että ne pystyvät lieventämään laaja kriis, laajempia shokkia. Hallitukset saattavat menettää markkinan rahoituksen, ja tarvitaan tällaisia viime käden lainaajia. Komissio katsoo, että meidän pitäisi tässä perustaa työmme vakausmekanismin hyvälle toiminnalle. Ja euroalueen maita täytyy voida auttaa stressiä ja se mahdollistaa sen, että on finanssipoliittista liikkumavaraa kriisin yhteydessä ja elpymisen aikana. ISMstä pitäisi tehdä Euroopan valuuttarahasto. Tämä auttaisi vastaamaan tuleviin kriiseihin tehokkaammin ja demokraattisemmalla tavalla. Tämä uusi eurooppalainen valuuttarahasto voisi myöskin tarjota yhteisen varautumisjärjestelmän tähän kriisinratkaisurahastoon. Ja tarkoitussuojajärjestelmä vahvistaisi luottamusta pankkijärjestelmään ja siksi se tekisi järjestelmästä paremman. Laajat epäsymmetriset shokit, niiden osalta valmistelemme ehdotusta, joka koskisi euroalueen finanssipoliittisen vakausmekanismin aikaansaamiseksi. Tämä olisi erittäin tärkeä kun teollisuutta tai alaa tai finanssialaa vakautetaan lisäämällä puskureita. Finanssipoliittista liikkumavaraa täytyy voida saada käyttöön. Tiedämme, että stressiaikoina investoinnit ovat ensimmäinen asia, jotka kärsivät. Siksi Euroopan sijoittajien suojan osalta joulukuussa tehtiin ehdotus ja nyt tehdään, olen tekemässä konkreettisia ehdotuksia lainojen osalta ja rajoitettujen takuiden osalta. Tämä ei salli pysyviä siirtoja, vain tässä olisi tiukat tukikelpoisuuskriteerit. Haluamme lopuksi vielä ottaa vakaus- ja hallintokysymykset mukaan EUn juridisen kehykseen, terveet taloudenhoito ja finanssipoliittiset puskoita tarpeellisia säilönsietokyvyn kannalta. Puheenjohtaja, kollegat, nykyiset suotuisat taloudelliset olosuhteet tarjoavat meille mahdollisuuden saada aikaan vauras talous, joka perustuu vakalle pohjalle ja yhteinen tulevaisuus on tämän varassa. Mm, yksi lainsäädäntö vuosien vielä edessä ennen seuraavia Euroopan vaaleja. Aina käyttää tämän vuoden hyväksemme, jotta saadaan aikaan edistystä konkreettisella tavalla. Kiitoksia paljon varapuheenjohtaja Dobrovskis nyt komissaari Moskovitsi. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvä Valdis. Euro huippukokossa pidettiin viime viikolla. Talous- ja rahaliiton syventämisestä oli tällainen, niin kuin tiedettiin, välivaihe huippukokous. Syy on ihan selvä myös. Poliittinen tilanne, jossa oltiin ja näin voittiin kuitenkin saada aikaan tiettyä edistystä ja keskustelua oli vaikka nyt sitten tyytä pitää tehdä kesäkuuhun mennessä ja voin vakuuttaa, että komissio ei aio olla missään automaattiohjauksessa, eikä tämä muutenkaan ollut komission henki, eikä tämä valiokunnankaan henki. Ajattelen tässä erityisesti erilaisia työryhmiä ja seminaareita, tekin olette järjestäneet, olen tästä iloinen. Ja kun ajatellaan työtä, joka edessämme on, niin sehän ei ole mitenkään helppoa koska ei ole vahvaa spontaania konsensusta, niin siksi meidän pitää integroida tämä todellisuus tavalla tai toisella tähän mukaan, mutta tavallaan meidän pitää myös pystyä minimoimaan uusia budjettivälineen merkitystä, jota komissio tulee ehdottamaan toukokuussa monivuotisen rahoituskehyksen yhteydessä vuoden 2020 jälkeen. Pitäisi ehkä laskea pyrkimyksiä, joita esitettiin joulukuussa. Nämä ehdotukset ovat kuitenkin ratkaisevan tärkeä. Näin voidaan lopettaa tällainen äh, tilanne, jossa tavallaan sammutetaan tulipaloja äh, hädissään. Tietenkin kunnioitan kovasti palokuntia ja niin edelleen, mutta pitää kuitenkin käyttäytyä tavallaan arkkitehtien rakentajana. Meidän pitää rakentaa pitkällä aikavälillä euroaluetta, joka on vahvempi ja kestävämpi. Ja me edistymme tietenkin uudistusvälineen kohdalla, johon Baltas viittasi, se tapahtuu vapaaehtoisesti, niitä maat, sitä hyötyvät maat voivat täysin käyttää sitä hyväkseen. Tämä mekanismilla on suuri eh, kirjo uudistuksia, myös koulutukseen liittyviä ehdotuksia pyritään lisäämään eh, sosiaalista osallistuvuutta. Sitä vastoin voin sanoa, että edistys on ollut hiukan heikompaa vakauttamisen, talouden vakauttamisen puolella Tämä on saanut vähemmän kannatusta jäsenvaltiolta, mutta minä olen kuitenkin vakuuttunut, että tämä väline on olennaisen tärkeä, että voidaan säilyttää investointien taso silloin, kun syntyy näitä isoja asymmetrisiä taloudellisia sokkeja. Meidän pitää oppia edellisestä kriisistä ja estää laskevan talouden vaikutukset jatkossa sijoituksiin. Tämän takia on ihan välttämätöntä, että vakausmekanismi voi olla uskottava taloudellisesti merkittävä, jotta se todellakin sillä on vakauttamisrooli, joka toteutuu. Tämä pitää tapahtua myös täydessä laskusuhdanteessa. Ja näin ollen komission ehdotukset, nehän liittyvät uuteen monivuotiseen rahoituskehykseen. Haluamme olla avoimia kunnianhimoisille, kunnianhimoisille ajatuksille ja Puolan euroalueen budjettikapasiteettia, jotta voidaan näitä asioita toteuttaa. Nämä kaksi budjettivälinettä, näin voidaan täydentää joulukuun pakettiamme ja voidaan tukeutua samoihin tasapainon periaatteisiin, solidarisuus ja vastuullisuus. Pyritään vahvistamaan demokratista vastuullisuutta euroalueella, jakaa riskejä, vähentää riskejä yhdessä. Tässä demokraattisessa osuudessa Demokraattisen kysymyksen haluaisin keskittyä tässä lopussa. Ja niin tietenkin, kun ollaan vielä täällä Euroopan parlamentissa, huomauttaisin, että tämä demokratian ulottuvuus ei tänään ole se, jota nyt juurikaan suosittaan, kun keskustellaan jäsenvaltioiden kesken. Olen kuitenkin sitä mieltä, että sitä ei pidä mitenkään uhrata eikä unohtaa demokraattista puolta siis. Ja Ottaisin esille nyt kolme kysymystä. Ensinnäkin me olemme ehdottaneet sitä, että muutettaisiin Euroopan vakausmekanismi välttämättömäksi kriisin kriisivälineeksi Euroopan valuuttarahastoksi ja otettaisiin se juristi Euroopan unionin sopimuksiin mukaan, jotta se olisi vastuullisempi teidän suuntaan ilman, että heikennetään kuitenkaan kansallisten parlamenttien roolia. Olen vakuuttunut siitä, että hallitusten välinen luonne vakausmekanismissa ennemmin tai myöhemmin estää sen tehokkaan toimi, toiminnan EU:ssa. Sitten toiseksi vakaussopimus, jäsenvaltioiden välinen sopimus, se pitää ottaa mukaan EU-oikeuteen. Tietysti voidaan keskustella, minkä tyyppistä integraatiosta on kyse jotkut korostavat enemmän kurinpitopuolta, jotkut taas jousto, joustovaraa. Kuitenkin ehdotus eurooppalaisesta talous- ja finanssiministeristä on todellakin yksi niistä ehdotuksista, joka vahvistaa eniten demokraattista tilivelvollisuutta. Me olemme ehdottaneet sitä, että yhdistettäisiin euroryhmän puheenjohtajan ja talous- ja rahoitusta vastaavan komissaarin tehtävät. Tämä uusi virka voisi puolustaa euroaluetta ja uskon, että tämä syntyy jo seuraavassa komissiossa. Ainakin minulla on sellainen tunne. Hän voi vahvasti puolustaa euroalueen yleistä etua ja olla demokraattisesti vastuussa Euroopan parlamentille. Me kaikki hyötyisimme avoimuuden kannalta ja myös toiminta olisi tehokkaampaa. Ilman tehokkuutta ei ole demokraattisuuttakaan. Jos päätökset tehdään ei-demokraattisesti, ei-valvonnassa, niin silloin tulee aina vähemmän tehokkaita päätöksiä ja tämän takia minä kehottaisin kun ajatellaan teidän roolianne niin Euroopan parlamentina, että te unohdatte tätä demokraattista ulottuvuutta, joka kyllä näkyy tässä joulukuun paketissamme. Hyvät naiset ja herrat, meidän ehdotuksemme ovat kokonaisuus, taloudellinen tilanne, jäsenvaltioiden päättäväisyys, ja tietysti Ranskan ja Saksan toiminta, mutta joku se vain niistä, se ei vielä riitä. Näin voidaan saada uutta vauhtia Euroopan. Nyt meillä on hyvä tilaisuus alkaa valmistautua talous- ja rahaliiton tulevaisuuteen ja sitä varten. Mutta niin kuin kaikki mahdollisuudet, ne eivät ole ikuisia, niihin pitää tarttua. Ja ei pidä erehtyä tässä asiassa. Todellakin emme saa menettää tätä tilaisuutta joulukuun, anteeksi, kesäkuun huippukokouksessa. Nyt ollaan marras, anteeksi, maaliskuun lopulla me tulemme tekemään siis tiivistä työtä tulevina vuosina, jotta luodaan sellaiset olosuhteet, että saadaan ratkaisevan tärkeä huippukokous euroalueesta aikaan. Torstaina tai siis kansalaiset eivät ehkä kaikki ymmärrä, minkälaista konkreettista vaikutusta näillä kysymyksillä heidän elämänsä on, mutta pidemmällä aikavälillä he häviävät, siis kansalaiset, jos me emme pysty tarttumaan tähän uuteen mahdollisuuteen. Te tunnette tämän asian varsin hyvin ja me luotamme tässä teidän tukenne, jotta voidaan pitää tässä keskustelussa se kunnianhimon taso, joka sille kuuluu. Kiitos. Thank you. First speaker. Kiitos. Ensimmäinen puhuja on Burkhard Balz. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon varapuheenjohtaja, arvon komissaari, kiitoksia paljon alustuspuheenvuoroista, jotka liittyvät emo pakettiin viime joulukuulta. Tämä paketti, jonka esittelette tänään, on tietystikin hyvin monipuolinen – ja hyvin paljon keskustelun tarvetta todellakin on. Ja kun kuuntelin kumpaakin alustuspuheenvuoroa, herra Domburovskis ja herra Moskovitsia, niin tämä tuli vielä selvemmäksi, tämä tosiasia. Komission sisälläkin on, mitä ilmeisimmin, merkittäviä näkemyseroja asiasta. Tämä on ainakin minun mielikuvani tämän kaiken perusteella. Haluaisin nyt vain muutamaan seikkaan puheenvuorossani. Hyvä taloustilanne ensinnäkin. Nyt taloudellisesti olemme hyvässä tilanteessa, koska kasvuennuste Euroopan unionin alueella on korjattu ylöspäin. Sitä on parannettu ja suurimmat riskit ovat pikemminkin poliittisia tällä hetkellä kuin taloudellisia. Minun nähdäkseni nämä suotuisat ajat täytyy käyttää hyväksi ja luoda puskuria huonompia kausia varten. Nyt täytyisi ryhtyä uudistuksiin, jotta talous myöskin pitkällä aikavälillä olisi häiriön sietävä, häiriötä paremmin sietävä. Jotkut on katsottu, että tämä kestää ikuisuuksia, tämä työ Yhdysvalloissa ja Yhdysvalloissa kuningaskunnassa. Ja korot ovat jo nousussa. Sitäkin Paremmalla syyllä meidän täytyy käyttää nyt suotuisen tilan hyväksemme, jotta euroalueesta tehdään nyt kilpailukykyinen ja varmistetaan se, että kaikki jäsenvaltiot ovat vakaita ja pystyvät kestämään kriisejä. Siinä suhteessa kysymyksen teillä on seuraavaa. Miten komission tekemät ehdotukset myötä vaikuttavat siihen, että tarpeelliset uudistukset saadaan aikaan ja pitkän aikavälin kasvu varmistetaan? Meidän esittäisin lyhyen kysymyksen myöskin lähentymisestä jäsenvaltioiden kesken. Tämän paketin lisäksi on käyty myöskin historiallista keskustelua, johon te viittasitte. Tietystikin meidän täytyy noudattaa form follows function logiikkaa. Ehkä ensin funktio, sitten vasta muoto. Instituutiot ovat minun nähdäkseni ovat jatkossakin sellaisia, että niitä täytyy perustua perustettuinsa yhteisiin arvoihin, yhteisiin pyrkimyksiin. Meidän täytyy varmistaa, että EUta voidaan vahvistaa ja luoda lisäarvoa EUn toimesta. Meidän täytyy myöskin varmistaa vastuuvelvollisuus. Mikäli te allekirjoitatte kaikki nämä tavoitteet, niin minusta on silloin sillä tapauksessa mielekästä ottaa tämä askel eteenpäin. Tämä prosessi toivon mukaan johtaa todellisen lähentymiseen jäsenvaltioiden kesken jota katsotteko, te jäsenet ovat valmiita esimerkiksi vahvemmin pistämään täytäntöön talouden ohjausjakson suosituksia? Ja voidaanko edistää keskustelua kansallisessa parlamentissa niin, että kansatkin parlamentit ottaisivat euroalueen kehittämisen sydämen asiakseen? Kiitoksia. Uh, yeah, uh, thank you, uh, uh for, uh, this Kiitos tästä kysymyksestä. Kenties Ensin voisin käsitellä ensiksi esiin nostamaanne kysymystä. Haluaisin korostaa sitä, että meillä ei ole näkemyseroja komissiossa. Yhdessä esittelimme ehdotukset komission jäsen Moskovicin kanssa ja toukokuussa tälle paketille saamme myös jatkoa. Silloin yhdessä esittelemme ehdotuksemme Tämä on komissiossa käydyn keskustelun tulosta. Meillä on projekti, tiimi emun syventämisestä. Minä itse olen johdossa. Moskovisi on mukana ja myös muita komission jäseniä mukana. Eli tulos on todellakin komissaarien yhteistyön tulosta. Tämä tulee tehdä aivan selväksi. Sitten kysymys tämänhetkisestä tilanteesta ja siitä, että kilpailukykyä ja heidosytykykyä taloudessa tulisi vahvistaa. Tämä on pitkälti osa myös meidän ehdotuksiamme. Kun katsotte pakettimme logiikkaa, niin periaatteessahan tässä on kaksi tai kolme tärkeintä työsarkaa. Ensinnäkin se, että vahvistamme häiriensietokykyä, tuemme rakenneuudistuksia jäsenvaltioissa ja toiseksi vahvistamme EUn kriisin sietovälineitä, jos tulee tällaisia suuria taloudellisia shokkeja ja pyrimme edistämään lähentymistä taloudessa jäsenvaltioiden kesken. Kaikkia näitä kolmea työsarkaa edistetään ja seuraamme niitä ja luonnollisesti olemme tästä analyysistä samaa mieltä. Kiitos. Oui, je, je ne peux que confirmer ce que disait Valdis. Voin vain vahvistaa sen, mitä Valdis sanoi Komissio toimii kollegiona, teemme työryhmänä työtä. Me olemme yhdessä tehneet, tehneet ehdotuksemme ja koko komissio niitä on tukenut. Herra Bals ihan oikein tässä korosti, että olimme suhdannevaiheessa, tai olemme suhdannevaiheessa, joka nyt on parempi. Ei ole kyse kuitenkaan lopettaa ponnisteluita tarvitaan myös näitä rakenteellisia uudistuksia edelleen. Meidän ei pidä myöskään laiminlyödä rakenteellisia uudistuksia, joita eri jäsenvaltiot ovat jo tehneet ja joita seuraamme eri menettelyjemme kautta. Myös rakennerahastot ovat tässä on tärkeässä roolissa. Pari esimerkkiä vain. Esimerkiksi järjestelmättömät lainat on kollektiivinen ongelma, vaikka niiden määrä on vähentynyt kolmasosaan kriisin jälkeen ja jonkin verran edistytty jo pankkiunionin asioissa ja näissä saadaan valvontamekanismeja, kriisiratkaisumekanismeja. Näitähän ei ollut rahoituskriisin aikaan vielä olemassa, mutta tietenkin nämä kaikki pitää vielä täydentää vielä loppuunsa ja tämän takia on syytä ajatella, että pankkiunioni kysymys ja tämä äh, kriisiratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestelmä ovat tärkeitä, että voidaan syventää talous- ja rahaliittoa. Merci. Euh, euh, <laughs> merci. Kiitos. Olen tyytyväinen tämänpäiväiseen joulukuun paketin esittelyyn. Me olemme eh, odotelleet tätä kuin kuuta nousevaa. Mainitsitte jälleen pääomamarkkinaa äh, kysymyksen ja edistyksen myös pankkiunioni hankkeessa, on syytä muistuttaa, että nämä kaksi työsarkaa ovat oleellisia, mutta ne eivät kuitenkaan poista tarvetta syventää emua. Mielestäni tulee ajatusvirheet tältä osin korjata, jos sellaisia on. Kun kyse on vakausmekanismista ja sen muuttamisesta eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi, niin meillähän olemme järjestäneet työryhmän, johon Moskovitsikin viittasi viime viikolla. On tiettyjä periaatteita, jotka ovat aivan oleellisia. Ensinnäkin tämä nimitaistelu. Toki jonkinlainen vallankumouskin aina on mahdollinen, mutta nimen lisäksi täytyy olla huolellinen, että ei toimita ikään kuin leikkaa liimaa mallin mukaisesti kansainvälisen valuuttarahaston suhteen. Neuvoston tulee keskustella tästä kysymyksestä ja komission tulee sitten muistaa, mikä tässä on tärkeää. Meillä on IMFS artikla 4, sitä ei kuitenkaan voida toteuttaa Euroopan unionissa, me, meillä on budjettikurisäännöt, joista voidaan muistutella. Sitten meillä on myös määräys, jonka mukaisesti meillä on rahoitusvakauden valvontaa ja mukaan luettuna yhteinen valvontamekanismi. Ja sitten vielä demokraattiset puitteet, joka ei millään liity siihen, mitä on toteutettu esimerkiksi Troikan kautta, kun IMF teki työtänsä. Eli tämä täytyy muistaa. Tässä keskustelussa komissio on pohtanut uh, aggregate fiscal stance käsitteen pohjalta kysymystä ja on valmistellut poliittista sykliä ikään kuin vuosittaisena syklinä. Kenties tässä on hieman menetetty tehoja ja komissio, uh, komission tulisi tämä nostaa uudelleen esille. No sitten kun ajatellaan finanssipoliittista sopimusta ja sen integrointia EUn oikeusjärjestelmään, niin on tutkittu sitä, missä määrin tämä olisi mahdollista. Meillähän on yhteispäätösmenettelyssä six-pack ja two-pack. Ja sitten hyvin tärkeä kysymys. Toukokuussa odotamme ehdotusta vakauttamisesta. Toki keskusteluhan tästä syntyy ja vaikea se on toteuttaa, mutta näyttää kuitenkin siltä, että toimijoiden kesken konsensus olisi mahdollinen ja huomioiden myös tiedeyhteisön näkemykset. Me haluamme mahdollisimman kunnianhimoisen välineen, joka sopii tarkoituksensa, eli sopii, sopii e- euroalueen käyttöön. Tiedän, että keskustelua aiheesta käydään minun poliittisessa perheessäni ja poliittisessa ryhmässämme todetaan, että ei voida hylätä vähimmäistyöttömyyskorvausratkaisua, kun ajatellaan emun loppuun saattamista. Merci, Madame Beres. Kiitoksia, Rova Beres. Olette aivan oikeassa, kun muistutitte mielimme keskustelut, joita on käyty. Tähän kolme ulottuvuutta talous- ja rahaliiton syventäminen, suojelupuoli, sen täytyy olla teho, tehokkaampaa, euron täytyy taata vakaus, sen täytyy olla vakauden väline. Ja sitten myöskin dynamiikan aikaansaaminen investointien avulla. Tämä on myöskin demokraattinen puoli. Ja demokraattista puolta nimenomaan ei pidä unohtaa. Ja mitä tulee finanssipoliittiseen kokonaistilanteeseen, se on asia, jota ei pidä unohtaa myöskään. Kyse on suhdanteista ja me teemme työtä eurooppalaisen yleisöpoliittisen neuvoston fiscal boardin kanssa. Hänen sen johtajan mukaan tilanne on nyt suotoisa ja täytyy käyttää sellaisia välineitä, joilla on tukea taloustilannetta ja pohditaan välineitä, voitaisiin käyttää. Ja mitä tulee vakauttamiseen, Opistin merkille kaksi ulottuvuutta, jotka te mainitsitte. Ne kumpikin ovat sellaisia, että ne ansaitsevat keskustelua käytävän niistä. Yeah, uh, maybe, uh, just, uh, to Kenties vielä pieni lisäys ensimmäiseen seikkaan, joka liittyy pääomamarkkinaunionin ja pankkiunioniin. Toden totta, näillä ei korvata sitä työtä, jota tehdään emun syventämiseksi. Me keskistymme niihin lyhyen aikavälin prioriteettina, koska katsomme, että Tähän liittyy tiettyjä seikkoja, jotka voidaan hoitaa kuntoon Esimerkiksi pankkiuudistuspaketti, jota esitettiin marraskuussa 2016. Toivon mukaan neuvosto saa yhteisen linjan aikaan tulevina kuukausina, että voidaan mennä sitten kolminkata keskusteluihin. Toivon mukaan saamme aikaan sopimuksen, periaatteisen sopimuksen tärkeimmistä elementistä, jotka liittyvät tähän kriisinratkaisurahastoon ja sen varautumisjärjestelyn backstoppiin. Ja toivon mukaan ediksen suhteen saadaan edistystä aikainen pääomamarkkinaunionista. Totesin jo, että 12 lainsäädäntöaloitetta on jo vireillä. Tällä hetkellä kolme niistä vasta on hyväksytty, joten on vielä paljon työtä tehtävänä. Nämä ovat tärkeitä asioita ja nämä kaksi rinnakkain etenevää työsarkaa täydentävät ja vahvistavat toisen, eivät ne toimi toisiaan vastaan. Thank you. And... Kiitoksia. Kuten sanoin, mekin olemme sitoutuneita tekemään työtä ripeästi uusien lainsäädäntöaloitteiden pohjalta, jotka liittyvät vakavaraisuuteen, varallisuusjärjestelmään ja järjestämättömiin lainoihin tämän pankkipaketin yhteydessä. Nämä nimet, jotka te mainitsitte, Pervanche, Names are conservative, but... Meillä on poikkeus niin, ihmisten nimet yleensä viittavat johonkin, mutta näillä henkilöillä on erityisstatus. Siksi tässä puhutaan eurooppalaisesta valtarasta Pirkko Ruohonen seuraava. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos mahdollisuudesta keskustella emupaketista. Professori Charles Wiplows on todennut, että syyt Euroopan valuuttarahaston perustamiseen ovat poliittisia ja teknisiä, eivät taloudellisia. Väitetään, etteivät kansainvälisen valuuttarahaston IMFn rahat riitä pelastamaan kehittyneitä talouksia. Toisaalta IMFn rahojen ei ole tarkoituskaan riittää pelastamaan velkamaita, vaan katalysoida muuta rahoitusta uskottavan pelastuspaketin kautta. Eurooppalaisten poliitikkojen ohjauksen jäljiltä Euroopan ongelmat ovat edelleen selvittämättä vuosia kriisin jälkeen. Esimerkiksi Kreikan pelastusoperaation tavoite oli rauhoittaa markkinat, kun taas IMFn tavoite on tarjota rahoitusapua maksutasevaikeuksissa oleville maille, tasapainottaa valuutta, mahdollistaa tuonnin jatkuminen ja palauttaa vahvan kasvun mahdollistavat olosuhteet samalla, kun ongelmien syyt korjataan. Voisitteko siis selittää, onko mitään todellisia taloudellisia perusteita sille, minkä takia Euroopan valuuttarahastoa tarvitaan korvaamaan monet kriisit selvittänyt kansainvälinen valuuttarahasto. Kiitos. Well, uh, on the question Euroopan Euroopan valuuttarahasto verrattuna kansainvälinen valuuttarahasto. Haluaisin kertoa teille, että jo eurokriisin aikana saimme ymmärsimme, että tarvitsemme jonkinlaisen hätätukivälineen euroalueen valtioille. Oli Kreikan velkaväline, väline, ö, vakautusväline ja pysyvä Euroopan vakausmekanismi myös luotiin. Tämä oli tämä oppi ja kokemus, joka saatiin kriisistä. Me tarvitsemme tämän tyyppisen mekanismin myös sen takia, että on rajoja sille, missä määrin IMF puuttuu siihen, että tukee euroalueen ja EU-maita koska ne ovat todellakin edistyneitä talouksia. Siksi meidän pitäisi pystyä hoitamaan asia itse. IMF on edelleen olemassa, mutta nämä ohjelmat kuitenkin hoidetaan komissiossa ja läheisessä yhteistyössä IMFn kanssa, mutta Viimeisessä Kreikan ohjelmassa IMF ei ollut taloudellisesti mukana, se ei osallistunut. Tämäkin on merkki siitä, että tarvitsemme vahvemman rooli, roolin vakausmekanismille. Ja se pitää ehkä mahdollisesti muuttaa todellakin Euroopan rahastoksi. Kiitoksia. Wolf Klintz. Seuraavaksi Wolf Klintz. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvon varapuheenjohtaja komissaari, että kumpikin painota sitä, kuinka tärkeää on eurooppalainen vakausmekanismi, joka muutettaisiin eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi. Kumpikin totesitte, että tämä pitäisi yhdistää yhteisölainsäädäntöön. Vähemmän jäsenvaltioita kuitenkin on innostuneita muuttamaan tätä hallitusten välistä toimintatapaa. He eivät halua yhteisessä menetelmää, vaan pikemminkin valtion välistä menetelmää. Mitä te teette, mikäli todellakin käy niin, että neuvosto ei hyväksy asiaa sitä, että yhteisöoikeuteen liitettäisiin tämä Euroopan valtarahasta? Moskovitsi, te totesitte, että tämä on suuri este edistyksille. Mitä te sitten tekisitte tässä tapauksessa? Toinen kysymys. Tämä liittyy eurooppalaiseen talous- ja finanssiministeriin. Jäsenvaltiot ovat tehneet selväksi sen, että komissiosta ei saa tulla Euroopan unionin hallitusta. Mikä on, olisi tarkalleen tämän ministerin asema? Toimisiko hän eurovyöhykkeen johtajana ja lisäksi olisi erillisiä tehtäviä komission ulkopuolellakin? Vai toimisiko hän sama tapaa kuin ulkosuhteiden korkeudesta Mogherini olisi komission jäsen ja samanaikaisesti euro alueen johtaja tässä tapauksessa. Hän on siis finanssiministeri ja silloin tässä olisi samantyyppinen tehtävä hänellä kuin hallituksessa hänellä olisi. Ja jäsenvaltiothan ovat tämän tyrmätä ajatuksen. Miten suhtaudutte tähän? Nyt on edelleenkin vastavuorosta riippuvuutta pankkien ja hallitusten välillä, jäsenvaltioiden välillä – liian tiukka kytkös näiden välillä. Valtion obli- obligaatiota, joita pankit ovat ostaneet, ovat yksi kytköksen syy. Kuinka tämä vastavuoroinen riippuvuus saadaan purettua ja kuinka voidaan varmistaa, että jatkossa pankit eivät kerää tällä tavalla itselleen riskejä riskien päälle? Uh, okay. so on... No niin. Ensinnäkin yhteisömetodi versus hallitusten välinen metodi tai lähestymistapa. Täytyy sanoa, että jo silloin, kun kriisinhallintavälineitä laadittiin, esimerkiksi EVM, finanssipoliittinen sopimus. Jo silloin sovittiin, että kriisin aikana tarvitaan nopeutta, to- toimittaisiin hallitusten välisesti, mutta loppujen lopuksi sitten nämä mekanismit tuotaisiin yhteisömetodin alaisuuteen. Alun perin tästä sovittiin Silloin kun kyse oli finanssipoliittisesta sopimuksesta, määräajatkin määriteltiin, milloin tämän kaiken tulisi toteutua. Nyt me noudatamme alkuperäistä sopimusta. Ja kun kyse on EVMstä ja tästä valuuttarahastosta, niin sillähän ehdotetaan, ehdotetaan esimerkiksi varautumisjärjestelyä, kriisiratkaisumekanismia ja euroalueen vakauttamistehtävää. Tämä on siis meidän ehdotuksemme. Luonnollisesti olemme valmiita keskustelemaan parlamentin jäsenvaltioiden kanssa. Tarkoitus on katsoa, miten pitkälle pääsemme tällä lähestymistavalla. Luonnollisesti komissio puolustaa yhteisömetodia ja olemme valmiita sitä puolustamaan. Sitten kysymys finanssiministeristä, Euroopan finanssiministeristä. Tämän olemme esittäneet keskipitkän aikavälin näkymänä. Ajatus tässä kahdella pallilla istuvassa henkilössä olisi samankaltainen ajatus kuin ulkoasian korkean edustajan kohdalla. Eli kyse olisi euroalueen puheenjohtajasta ja samanaikaisesti siitä, että henkilö olisi emusta vastaava komission jäsen. Näin nämä kaksi tehtävää ikään kuin sulautettaisiin yhteen ja käytettäisiin tätä ulkoasian mallia, joka on jo olemassa. Ja sitten vielä tämä pankkien ja jäsenvaltioiden välinen kytkentö. Kohta tulee ehdotus siitä, että noudattaisimme eh, systeemiriski neuvoston ehdotusta, eli erotettaisiin siis tämä kytkös, millä on paketti siitä, että joukkovelkakirjoja käsiteltäisiin ja jäsen, pankit jäsenvaltioissa eivät altistuisi omille valtion velkakirjoilleen, vaan voisivat ostaa paljon monipuolisemmin salkkuihinsa lainoja. Eli pian teemme lainsäädäntöehdotuksen jossa asetetaan nolla riskipainotus tällaisille arvopapereille, jotka toimivat ikään kuin ennakkoehtona järjestelmän toiminnalle. Sitten käydään erillistä keskustelua verokohtelusta, joka on hyvin kiistanalaista. Tästä aiheesta on hyvin ristiriitaisia näkemyksiä, kiistanalaisia näkemyksiä. Tiedämme, että kesäkuun tiekartassa sovittiin niin, että noudatamme Baselin kansainvälisesti tehtyä työtä ja linjauksia. Tällä hetkellä työ on saatu valmiiksi, mutta johtopäätöksiä konkreettisesti ei ole saatu aikaiseksi. Eli täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia tällä sitten on EU-hun. Joka tapauksessa tätä kysymystä on käsiteltävä huolellisesti. Sillä saattaa olla myös kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakaudelle jäsenvaltioissa – jos jotenkin liian kiireellisesti eh, ryhdyttäisiin toimiin. Please. Euh, Lisäisin vain pari henkilökohtaista kommenttia. Uskon paljon yhteisön metodiin, koska ensinnäkin olen sitä mieltä, että se on kaikkein demokraattisin menetelmä. Näin tätä kautta saadaan toteutettua myös kontro- demokraattista valvontaa. Muutenhan EU-toimielimet toimivat huonommin, päätökset, päätökset ovat huonolaatuisempia, siksi tarvitaan myös Euroopan vakausmekanismit ja mekanismit samat ehdot. Ja olen tietoinen, että jäsenvaltiot ovat tässä vähän vasten tahtoisia huomaan. Keskiaikavälillä voidaan kyllä edistyä. Tämäkin kuuluu sopimukseen Saksan uudessa koalitihallituksessa ja pitää ottaa huomioon tällainen hypoteesi vakavissaan. Se pitää ottaa sitten sama, samat perusteet koskien talous- ja finanssiministeriä euroalueella. Itse asiassa tämä olisi vähän sama rooli kuin Rova Mogherinilla. Hän olisi myös neuvoston puheenjohtaja, komission varapuheenjohtaja. Tästähän on esim- kokemusta, se toimii ja omalta osaltani haluaisin, että tämä tapahtuisi pikemminkin aikaisemmin kuin myöhemmin. Meillä ei ole mielestäni aikaa hukattavana, niin, hukattavana ja jos ehdotus on kypsä komissiosta, niin se olisi hyvä asia. C'est une opinion personnelle. Siis henkilökohtainen kantani. Thank you. Um... Kiitos. Muistan jo, kun komissaari Dombrovski sanoi, viitasi siihen, mitä herra sanoi kerran sanoi täällä valiokunnassa, päätämmekö me olla ainoa oikeudenkäyttöalue maailmassa, ilman riskittömiä likvidejä omaisuuria pankeillemme ja samanaikaisesti laadimme sääntöjä, jotka pakottavat ne hankkimaan tällaisen eh, riskittömän välineen. Siis ongelma on todella aika hankala. Anna Miranda. Kiitoksia puheenjohtaja. Kriisi osoitti, minkälaisia puutteita tosiaan rahaliitossa on. Tämä on meille nyt menetetty mahdollisuus tämä paketti. Tämän ehdotuksen kautta edistetään varsin vähän, kun ajatellaan varsinaisia hallintoongelmia, joita on, ja demokraattisen legitiimiyden vajetta. Uusi äh, valuuttaliitto, sitä sitten valvottaisiin, sanotaan, jäsenvaltioista ja ne valtioista valvontaa. Sehän on kuitenkin lähes teoria, teoria. Tietenkin tähän liittyy myönteisiäkin asioita, kuten tämä talous- ja finanssiministeri tai se seikka, että äh, olisi tällainen suojaverkko äh, pankkiunionissa, mutta minulle ja kollegoille, jotka ovat läpikäyneet erittäin kovia uudistuksia läpi Espanjassa, miten tämä on vaikuttanut sosiaalisen syrjäytymiseen ja köyhyyden lisääntymiseen, niin tämä paketti vain vahvistaa näitä kultaisia sääntöjä, jotka liittyvät tiukkaan säästöpolitiikkaan. Meistä tästä puuttuu demokratista legitiimiyttä ja sitä voitaisiin kyllä korvata vielä, jos komissio on tähän valmis. Toisaalta haluaisimme todeta tai arvioida rakenteisten uudistusten tukiohjelmaa. Kuten tiedätte, varapuheenjohtaja herra komissaari, ei ole niin, etteikö parlamentti olisi epäillyt asiaa. Parlamentti on hylännyt tällaisen ehdollisuuden näissä uudistuksissa. Myös viime täysistuntoviikolla käsittelimme tätä aluepolitiikan yhteydessä. Parlamentti näin ollen omaa tästä selkeän kannan. Me vastustamme tällaista makrotaloudellista vast- ehdollisuutta, koska varsin usein tässä tavallaan rangaistaan jäsenvaltioita ja alueita, jotka saavat rakennerahaston varoja. Ja parlamentissa emme voi tässä voittaa. Tämä kysymys on siis oikeastaan teille molemmille ja haluamme kuulla komissiota, aikooko se taata sen, että kyseinen ohjelma on sellainen, että sitä ei käytetä niin, että yksityistetään taloutta tai vähennetään julkisia palveluita. Nämä uudistukset ovat varsin epäsuosittuja monissa maissa. Jos tapahtuu, jos, miten ta, aikoo komissio taata sen, että demokraattinen legitimus toteutuu ja on sosiaalista konsensusta rakenteellisista uudistuksista ja miten saadaan työmarkkinaosapuolta osallistumaan tähän toimintaan? Kiitos. Madame la députée, euh, niin, Arvoisa jäsen, komissio on sellainen, joka toimii sääntöjen pohjalta. Me kannatamme vakavasti otettavia budjetteja. Täytyy muistaa se, että se mitä teemme nyt kohdistuu myös tuleviin sukupolviin. Tämä komissio ei kuitenkaan kannata äh, säästöjä, säästöbudjettia, vaan esimerkiksi Kreikan kriisin yhteydessä selkeästi osoitettiin, että halutaan näyttää tietä, joka on sellainen tie, joka yhdistää äh, vakavasti otettavat toimet ja toisaalta äh, kasvun tukemisen. Eli joustoa on aina ollut. Ja sitten jäsenvaltioiden budjetit ovat äh, päässeet äh, velan vähentämiseen, joka on ollut huomattavaa. Ja toivon, että voimme jatkossa todeta, että kaikki maat ovat voineet päästä pois tästä liiallisen alijäämän menettelystä. Me kannatamme totta kai sellaisia mekanismeja, jolla päästään vakauttamiseen, jotka vähentävät eroja sekä jäsenvaltioiden sisällä että jäsenvaltioiden välillä. Poliittinen todellisuus jäsenvaltioissa ei tietenkään ole samanlainen, eli meidän, meidän tulee pyrkiä siihen, että eroja pienennetään. Uudistukset, joita me ehdotamme, eivät ole sellaisia uudistuksia, jotka purkkisivat sääntelyä ja yksityistäisivät, vaan uudistuksilla pyritään ikään kuin 2.0 tilanteeseen. Kyse on elpymisestä. Uudistukset eivät voi olla niitä samoja, jotka olivat alkuvaiheessa tarpeen, jotta päästiin uuteen tilanteeseen taloudessa. Nyt puhutaan koulutuksesta, innovoinnista, tutkimuksesta ja myös osallistamisesta. Eli halutaan osallistavaa kasvua. Yeah, maybe just a compliment. Kenties pieni täydennys joka liittyy uudistuksiin. Mikäli katsotte esimerkiksi meidän rakenne uudistusten tukiohjelmaa, siinä jäsenvaltiot voivat, siitä jäsenvaltiot voivat pyytää tukea uudistuksille, jotka ne itse määrittelevät. Kun me arvioimme näitä pyyntöjä, otamme huomioon sen, kuinka nämä uudistukset vastaavat maakohtaisia suosituksia, jotka jäsenvaltiolle on annettu, ja kuinka nämä vastaavat laajempia eurooppalaisia prioriteetteja. Ja onko kyse merkittävistä uudistuksista jäsenvaltionsa, jäsenvaltion itsensä kannalta? Ne ovat ne kriteerit, joita me odotamme. Tämä on kysyntäperusteinen ohjelma. Ja tarkastellaan niitä toimia, joita varten tukea pyydetään, sen pohjalta päätetään. Lisäksi haluamme ottaa käyttöön tällaisia täytäntöönpanon välineitä. Jälleen kerran kyse on kysyntään perustuvasta tuesta. Ja jäsenvaltio on myöskin kannustimia ryhtyneuvodistuksiin. Edustaja Papadimulis. Επιτρέψτε με να σας ρωτήσω. Puheenjohtaja, haluaisin esittää teille kysymyksen omasta maastani, Kreikasta. Komissio on arvioinut myönteisesti sitä, miten Kreikka, Kreikka voi päästä onnistuneesti ohjelmasta eteenpäin. Panen myös merkille, että Kreikan viranomaiset ovat sitoutuneet suhteessa EVM sekä keskuspankkiin ja myös komission kiinni hyvin kunnianhimoisesta aikataulusta. Viimeistään heinäkuun alkuun mennessä siis toimitaan paljon ennen kuin virallinen ohjelma päättyy. On sovittu, että ryhdytään välttämättömiin toimiin, joista on sovittu. Kyse on siis Kreikan uudistusten ohjelman arvioinnista – Kyllä tarvitaan lisäksi myös konkreettisia toimia toisella puolella, ikään kuin vastapuolella. Täytyy toisaalta pienentää velkaa sen mukaisesti, mistä vuonna 2017 sovittiin. Ja sitten on määriteltävä säännöt, jonka kautta Kreikan taloutta valvotaan vuoden 2013 määräysten mukaisesti. Kolme vuotta ohjelman käynnistymisen jälkeen IMF ei vieläkään ole päättänyt, onko se mukana osa, osana tätä ohjelmaa. Kaikki arviot, joita komissio on tehnyt tilanteesta, kun kyse on Kreikan julkisesta taloudesta, e- e- eivät ole toteutuneet muuttuneet eh, IMFn ennusteiden mukaisesti. IMF on tässä vetkutellut, viivästyksiä on tapahtunut ja tästä on koittunut eh, haittaa sekä jäsenvaltiolle että myös kansalaisille kotimaassani. Haluaisinkin kysyä teiltä, mitä aiotte tehdä, jotta on, onnistuttaisiin tämä ohjelma päättämään oikea-aikaisesti ja onnistuneesti. Mikä on sitten EMFn rooli, kun, äh, kun se perustetaan? Euh, Tätä Voidaan vielä loppuun ajoissa Kreikan ohjelma, sehän on yhteinen tahtomme, niin meidän teke, täytyy tehdä päätöksiä 21. kesäkuuta euroryhmässä. Se on ehkä hiukan myöhässä, mutta asetetaan nyt tämä tavoitteeksi. Tähän liittyy vielä tiettyjä tehtäviä etukäteen, jotka tunnette varsin hyvin parlamentin jäsenet viranomaisten Kreikassa. Täytyy toimia niin kuin ovat luvanneet. Niin pitää esittää kasvustrategiaa, jonka kreikkalaiset itse ovat laatineet kreikkalaisille, ja kreikkalaisen pitää itse ottaa tämä ohjelma omakseen. Sekin on tärkeää, että neljäs tarkastelu – on sellainen, että tehdään tarvittavat työt ja se hyväksytään jo etukäteen EU-ryhmän kokouksessa toukokuussa. Me alamme jo miettiä, minkälaista valvontaa olisi ohjelman jälkeisellä kaudella. Komission kanta on kuitenkin selkeä. Se ei voi muistuttaa mitenkään neljättä ohjelmaa, on tämä työryhmä, euroryhmä, työryhmä, joka pyrkii vähentämään, lieventämään velkataakkaa ja tämä liitetään sitten kasvuun. Tietenkin täytyy olla valppaana pankkikysymyksen yhteydessä ja ottaa huomioon nämä järjestelmät lainat myös e- Kreikan pankkisektorilla. Kuten tiedätte, komissio tekee työtä muiden toimielinten kanssa, jotta löydettäisiin yhteinen kanta, jonka kautta sitten päästäisiin tästä ulospäin, koska kaikkihan liittyy meidän arviointiimme tilanteesta. Tämä työ on kollektiivista työtä, ei ole mikään salaisuus, että aikaisemmin meillä on ollut kyllä teknisiä keskusteluita kansainvälisen valuuttarahaston kanssa siitä, miten arvioidaan näitä lukuja, eri lukuja. Ja nyt sitten komission luvut yleensä olivat varsin lähellä totuutta ja Kreikan tulokset viimeisen kolmen vuoden aikana niitä on, tuloksia on minim, minimoitu ja me olemme nyt käyttäneet kaikkea vaikutusvaltaamme keskusteluissa ja toivottavasti olemme pystyneet vakuuttamaan IMFn kollegojemme siitä, että teemme työtä todellisten lukujen pohjalta, vaikka kasvulukujen pohjalta ei ole loogista todeta, että kasvu Kreikassa paranisi, tätä toimenpiteisiin on ryhdytty ja ajatella, että perusjäämä kuitenkin vähenisi. Ei tarvitse suurempaa matematiikkaa, että ymmärtää, että näin on. Olemme keskustelemme seuraavassa kokouksessa IMFn kanssa. Minä ja Valdis tulemme osallistumaan tähän. Varmasti siellä voimme taas palata tähän asiaan, mutta voitte luottaa arvoisat parlamentin jäsenet, että me tulemme käsittelemään tätä kysymystä objektiivisesti, vaativasti, mutta myös rehellisesti. Marko Valli. Edustaja Marko Valli. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komission jäseniä heidän ehdotuksestaan. Luonnollisesti olen lukenut ne hyvinkin tarkkaan, niin kuin muutkin kollegat. Tavalla taikka toisella on löydettävä ratkaisu euroalueen suhteen. Suuri osa Etelä-Euroopasta ei ole voinut devalvoida valuuttaansa, vaan on pitänyt ikään kuin devalvoida tekoa. Ongelmana on se, että ne kompromissit, jotka nyt on esitetty, ovat sellaisia kompromisseja, jotka eivät ratkaise tätä epätasapaino-ongelmaa. Jos toisaalta meillä on välineitä, joilla kompensoidaan esimerkiksi 20-25 miljardia seitsemän vuoden aikana, eli varsin rajalliset varat, ja sitten jäsenvaltiot joutuvat nimenomaan äh, sellaisen tilanteeseen, että budjettikuri on liiallista, joudutaan säästämään liikaa. Pitäisi olla sellaisia välineitä, jotka johtaisivat jonkinlaiseen eh- ehdollisuuteen ainakin. Esimerkiksi Italiassa on suuri osuus näitä varoja, ja sitten pyydetään ikään kuin lainaksi varoja uudistuksia vastaan. Ja usein nämä uudistukset ovat hyvin epäsuosittuja ja epäreiluja. Onko komissiossa ja kenties neuvoston sisälläkin pyrkimystä saada aikaiseksi sellaisia välineitä, jotka olisivat tehokkaita? Mehän tiedämme, että tehokkaita olisivat nämä varain äh, tulonsiirrot. Eli Onko tämä tabu joillekin tahoille, siitä ei edes keskustella, vai mehän tiedämme, että kompromissi näissä asioissa ei toimi. No entäpä sitten eh, taakan, velkataakan jako? On tämä Eurobond-ehdotus, joka voisi olla jonkinlainen ratkaisu. Mehän tiedämme, että eh, tämä kompromissi ei johda siihen, että riskiä jaettaisiin todella – Tämä on todellakin kompromissi eikä mikään vakaa ratkaisu. Haluaisin ymmärtää, miksi ei koskaan toimita oikein, vaan mennään sellaisiin kompromisseihin, jotka johtavat meidät sitten epäonnistumiseen. Seuraavassa kriisissä, joka on sitten äh, suhdanteisiin liittyvä kriisi, joudumme jälleen euroalueella äh, siihen tilanteeseen, että järjestelmä ei ole valmis ja konkreettisella tavalla tilannetta ei voida ratkaista. Kiitos. Yeah, uh, thank you. Um, uh... Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensinnäkin kysymys, kuinka suhtaudutaan talouden epätasapainotiloihin. Ehdotus liittyy juuri tähän. Tässä on kaksi pääsäistä keino toimia. Ensinnäkin vahvistaa euroalueen talouksien häiriönsietokykyä ja toisaalta kriisin hallintamekanismia luodaan. Näistä lyhyesti jo puhuin. Ensinnäkin rakenneuudistusten tukiohjelmasta. Siihen tulee tällainen täytäntöpanon välinen mukaan ja mukaan mitä lukuihin tulee Mitkä luvut eivät ole vielä kiven hakattuina. Kyse on keskustelua herättävästä asiakirjasta vasta toistaiseksi. Lukuja pistetään pöytään vasta toukokuun alussa MFF-uudistuksen tai esityksen yhteydessä. Mitä sisältöpuolen tulee, Kyse on kysyntään perustuvasta mekanismista. Tarkoituksena on tukea tällaisia kannustimia tältä jäsenvaltiolle. Kyse lainoista eikä tuista, vaan EUn budjettirahoituksesta. Tämä rahoitus on jäsenvaltioiden käytössä, jotta ne tekevät uudistuksia. Mikä tarkastelen euroalueen finanssipoliittista vakausfunktiota? Tämä funktio on lähinnä sellainen, se perustuu lainoihin. Sen tarkoituksena on tukea julkisia investointeja jäsenvaltioissa tapauksissa, jolloin on tapahtunut laaja epäsymmetrinen shok, shokki, koska investoijat yleensä ensimmäisenä kärsivät shokkitilanteissa. Haluamme tukea tällä tavalla investointeja. Lähinnä on kyse lainoista, lisäksi voidaan antaa rajoitettu määrä tukia. Tässä on siis nämä Tämän näiden kahden instrumentin välinen ero, jota me ehdotamme. Sitten tietysti kysymyksen myöskin, joka liittyi eurojoukkalainoihin. Tämän tiedätte, että niistä on keskusteltu aiemminkin ja olemme myöskin kuunnelleet saamamme palautetta tämän osalta. Ja tämä palaute on heijastunut sitten meidän pohdintapaperimme, jossa puhutaan emun syventämisestä, eurooppalaisista turvallisista omaisuusjärjestelmärahoista niiden varmistamisesta ja myöskin on puhuttu valtion veloista, velkariskeistä. Emme puhu vel- velasta, emmekä muutenkaan jäsenvaltion tilannesta, mutta ehdotamme näitä valtion joukkolainoja, jotka on taattu. Arvoisa jäsen, haluan varmistaa, että komission tarkoitus ei ole demokraattiseen prosessiin sotkeutuminen, ei Italiassa eikä muuallakaan, kun kyse on uudistuksista, jotka kenties eivät ole kovinkaan suosittuja. Kaikki tietävät, että kyse on tuottavuuden heikkoudesta, jota on pyrittävä parantamaan. Tämä on päähaaste. Vaaditaan uudistuksia. Italian velkataso lisäksi on korkea ja sen vähentämiseksi täytyy tukea kasvua vahvastikin ja tarvitaan myös sellaista budjettipolitiikkaa, joka on vastuullista. Italia on suuri maa, kolmas talousalue euroalueella, kohta koko Euroopan unionissa kolmas talousalue. Se on myös perustajamaa, se on sitoutunut Euroopan rakentamiseen maan täytyy noudattaa yhteisiä sääntöjä, joita se on ollut myös laatimassa. On myönteistä, jos tätä kautta voimme taistella velkaongelmaa vastaan. Velka kohdistuu myös tuleviin sukupolviin taakkana. Mono. Edustaja Mono. Monsieur le commissaire. Hyvä päivä, komissaari. Euroalueen epäonnistumisessa ainoa vastaus on rynnätä eteenpäin ja lisätä EUn valtuuksia. Näitä ehdotetaan syvennetään vielä enemmän EMUa ja tämän uudistuspaketin kautta teille kansalaisille. Tämä tietenkin on huono ratkaisu. Menestys tämä osoittaa. Talous- ja rahaliitto alkoi vahvasti, veti pois kansalliset keskuspankit ja kaikki annettiin riippumattomuus EKPlle e ja sitten Eh, liikepankkeja alettiin valvoa EKPstä myös myöhemmin, ja näin pankit ja jäsenvaltiot eivät voineet tai joutuvat auttamaan toisiaan. Sitten halutaan palauttaa, tehdä aikaan, saada aikaan Euroopan valuuttarahasto. Siitä tulee kaikki valtiot seuraalueella ja alistaa sitten tätä kautta jäsenvaltiota. EMF tulee toimimaan niin kuin joku sandarmi ja telottaja. Se voi valvoa ja pakottaa toimenpiteisiin säästöihin demokratisia hallituksia sillä verukkeella, että se voi saadaan jonkin verran äh, rahoitusapua tarvittaessa, niin kuin Kreikan tapauksessa. Me olemme yhä huolestuneempia siitä, että ollaan muuttamassa Euroopasta oikeutta finanssipoliittiseksi sopimukseksi ja tuhotaan näin taloutta massiivisesti, äh, aiheutetaan mm, taantumia. Tätähän EMF pitäisi toteuttaa. Me emme ainakaan halua sitä, että olisi sellaisia säädöksiä, joilla muutetaan jotenkin valtion lainatilannetta tässä jos lisätään sijoittajavastuuta, se vain pahentaa tilannetta jäsenvaltioissa. Rahoitusmarkkinat, joita te jatkuvasti kehitetään täällä Euroopassa pääomamarkkinaunionin kautta, vääristää kotimaan pankkien tilannetta. Jos aina alistetaan Euroopan valtioita niiden kansalaiset amerikkalaisten sijoittajien alle. Se on tietysti myönteistä, mutta ei meille, vaan USAlle ja Goldman Sachsille. Hehän juuri hänestä on tullut Saksan erästä Golden Saxin, että se työntekijä on tullut Saksassa tärkeä ministeri. Yksinkertainen kysymys. Tehän puolette demokraattisia arvoja. Voitteko kuvata meille, mikä on demokraattinen valvonta, joku tulee kohdistumaan EMFään jatkossa? Kiitoksia. Monsieur Mono, eh, on vous écoute. Mono, kun tässä kuuntelen teitä niin täytyy myöntää, että en ihan kaikkea ymmärtänyt. Varmaan johtuu minun älyllisistä rajo- rajoistani, mutta ehkä myös pienestä sekaannuksesta teidän puheenvuorossanne, koska emme nyt oikein ymmärrä, oletteko puolesta vai vastaan euroa, haluatteko eroon vai ei euroalueesta. Ja loppujen lopuksi minulla on ainakin sellainen vaikutelma, että te ette itse ole kyllä ymmärtänyt yhtään mitään demokraattisista valinnoista, mitä kansalaisenne ja minun kansalaisenne voivat tehdä tai saattoivat tehdä vuosi sitten. Juuri tämä sekannus, tämä kyvyttömyys, käsitteellistää sitä, mitä euro on tuonut ideologisesti ja kansallisessa mielessä. Tämä kaikki on aiheuttanut tästä sekannusta ja onneksi näin onkin voisin sanoa. Mutta kansalaisemme ja puhunut eurooppalaisista kansalaisista, niin he kyllä näkevät asian oikean laidan. He tietävät, että euro on suojan väline. Te hyökkäsitte Euroopan keskuspankkia vastaan, kuten tavallista sanoisin, mutta ilman EKPn ohjeistusta, ilman valintoja, joita on tehty 2012 vuoden jälkeen Mario Draghin toimesta ilman massiivista maksuvalmiusohjelmaa, johon EKP on ryhtynyt. Meillä ei olisi tämänhetkistä tilannetta, joka on, jolloin korot ovat historiallisen alhaalla ja todellakin tämä koskee monia ja on aiheuttanut kasvua. Ja niin kuin ennen euroa oli, olisi ollut valtavia korkoeroja maiden joukkolainojen välillä, ja tämä olisi huomattava ero ollut euroalueen maidenkin kesken. Te, tie, te valittelitte tavallaan pankkiunionin edistymistä, mutta tässäkin asiassa valvontamekanismi, joka te, saatiin käyttöön, kriisiratkaisumekanismi, joka toteutettiin tätä kautta, meillä nyt on mahdollisuudet toimia ja välttää se, että syntyy samanlainen rahoituskriisi kuin 2008 alkoi. Euro suojelee tässä ja äh, siitä poistuminen ei ole mitenkään järkevä. Sitten te puhuitte Euroopan valuuttarahastosta. Se, siinä ei ollut juurikaan järkeä. Missään tapauksessa sen tehtävänä ei ole toteuttaa eurooppalaista mm, budjettipolitiikkaa tästähän puhutaan jo perussopimuksessa, pitäisi yhteisöllistää näitä kysymyksiä. Me olemme ottaneet käyttöön myös joustovälineitä näissä kysymyksissä ja se, mitä te tässä sanotte, ja mitä olette mieltä Euroopan valuuttarahastosta on itse asiassa varsin kaukana todellisuudesta, mikä sen tehtävä tulisi olemaan, ja tämä aiheuttaa Tämä osoittaa, että te olette hämmentynyt tässä. Ette ollenkaan vastannut tähän demokraattiseen vastuuseen EMFn kohdalla. Euh, Minä pyytäisin teitä seuraamaan tässä komission ehdotuksia ja tutustumaan niihin, koska ne halutaan ottaa mukaan eh, yhteisömekanismiin ja tämä liittyy parlamentin valvontaan myös täällä. Ja paras tapa demokratisoida EMU eh, e on vahvistaa Euroopan parlamentin roolia, yhteisömetodeja ja tässä mielessä näitä ehdotuksia on tehty. Tämä on nähty Kreikassa tietysti totta. So, Kiitoksia. Nyt olemme saaneet tämän keskustelun päätöksen. Olen täysin samaa mieltä komissaari Moskovitsin kanssa. Vahtava kyllä. Demokraattinen ulottuvuus. Kaikin kolmen seikan yhteydessä on erittäin tärkeää, kun halutaan suojella sadakan dynamiikkaa ja olla demokraattisempi, niin ei tätä pidä uhrata tätä demokraattista puolta. Uskon vakaasti, että mikäli se uhrattaisiin, meillä ei olisi myöskään niin tehokkaalla tavalla että kahta muuta ulottuvuutta hoidossa. Jäsenvaltio täytyy kannustaa noudattamaan komission ehdotuksia, jotta vakausmekanismi saadaan liitettyä yhteisömenetelmään. Ja toivon mukaan nämä muutkin elementit saadaan saatettua kuntoon emupaketissa. Omalta osaltaan me olemme sitoutuneita siihen, että tekemään aktiivisesti, intensiivisesti työtä näiden lainsäädäntöaloitteiden suhteen, jotta ne saadaan samanaikaisesti hyväksyttyä. Kyse on riskinjaosta. Riskinjaon ja riskin vähentämisen kannalta on tärkeää, että me saadaan saman aikaan maaliin. Kiitoksia teille kaikille. Nyt jatkamme vuoropuhelua vielä tulevaisuudessa mutta nyt minuutin taukoisen jälkeen äänestykset. Ja colleagues, are you ready? Arvon kollegat, oletteko te valmiina? Voimmeko nyt tehdä koeäänestyksen? Kokeillaan toimivatko koneet. Äänestys alkaa. Olkaa hyvät ja äänestäkää. ja vain kokeeksi. Nyt siirrymme sitten varsinaiseen äänestykseen. Kyseessä on Roberto Ziilen lausuntoluonnos, jolla luodaan puitteet Euroopan unionin tehtäviin suuriin ulkomaisiin investointeihin. 81 terveyspuolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 97 ja 177 puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 98 puolesta vastaan. Mitä kansanpuolue teki kansanpuolen puolesta? Mitä kaikot puolesta tätä hyväksytty? 99 on yhteen sopiva, joten äänestämme puolesta vastaan. Tarkistan koneisesti 99 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 100 puolesta vastaan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 hylätty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 118 suullisilla tarkistuksilla höystettynä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 128 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 129 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 130 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 131 puolesta vastaan. Luulen, että no, koneäänestys Yksi kolme, yksi. koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi kolme kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi kolme kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, yksi kolme neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty, viisi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 137 puolesta vastaan tyhjää. Ylätty 138 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yksi 141 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 143. Äänestys päättyy. Hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 145 puolesta vastaan tarstakoneisesti 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 149 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 150 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti 150 koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 161 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 164 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 165 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Tarkistetaan koneisesti. Kädet eivät oikein näkyneet. Äänestys päättyy. Hylätty 166 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 167 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan. Luulen, että se hyväksyttiin, mutta tarkistetaan koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 172 ja muut yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty hylätty. 173 ja 79 puolesta vastaan. Tarkastetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 176. 176 puolesta vastaan tyhjä. hylätty. 179 ja nämä muut kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta, ei kun ei, se on rauennut. 178 puolesta vastaan tyhjää. Onko kanssa puolesta? No hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 36 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 37 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, 38 puolesta vastaan. Luulen, että hylätty, mutta tarkistetaan. Tarkistus 38, koneäänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy, hylätty. 39 puolesta vastaan Tarkistetaan koneisesti 39. SND on puolesta, eikö niin? Hyväksytty siis. 40 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 44 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 45 puolesta vastaan tyhjä, hylätty Kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty 46, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 47 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. tarkastan koneisesti. Äänestys alkaa 47 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Pyydän anteeksi, se on rauennut 54 siihen tapauksessa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 55 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 56 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 59 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 61 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 6 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti kuutonen. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 66 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Tarkistus 66. Äänestys päättyy hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 9 puolesta. Se on rauennut. Pyydän anteeksi. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää. Se on rauennut 71. Se on yhteensopiva, puolesta vastaan Luulen, että se hylättiin, mutta tarkistetaan. 71. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan. Tarkistetaankoneisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko tekstinä muutettuna nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta 8 vastaan ja 4 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Seuraava kokouksemme on maanantaina 9. huhtikuuta kello 15. Kokous päättyy tähän. Oikein mukavaa pääsiäistä kaikille.